ensimmäistä kertaa. Kiitos. Nice to finish the... Kiitos oikein paljon. Olipa mukava äh, päättää kysymykset tällaiseen matkailuun liittyvään kysymykseen, myönteiseen äh, asiaan. Haluaisin kiittää kaikkia jäseniä heidän kysymyksistään. Meillä on hyvin paljon erilaisia kysymyksiä. Haluaisin kiittää komission jäsen ehdokasta hänen vastauksistaan. Nyt äh, pyydänneet, tai komission jäsenehdokas antaa meille viisi minuuttisen lyhyen yhteenvedon äh, niistä aiheista, jotka haluatte nostaa esiin äh, tämänpäiväisestä kuulemisesta. Ja sen jälkeen ITREn puheenjohtaja Herra Busek äh, tekee johtopäätelmät ITREn näkökulmasta, ja sitten minä kerron teille, mitä seuraavaksi tapahtuu. Kiitoksia. Komission jäsenehdokas viisi minuuttia. Honorable members. Hyvät jäsenet, kiitoksia näistä kaikista kysymyksistä ja tästä mielipiteiden vaihdosta. Toivottavasti tämä keskustelu on hyvä alku tulevalle yhteistyöllemme. Haluaisin tehdä teidän kanssanne tehokasta yhteistyötä ja käydä säännöllistä vuoropuhelua Korostan vielä, että olen erittäin sitoutunut tähän tehtävään. Olen täysin sitoutunut sisämarkkinoiden edelleen kehittämiseen ja seuraavien viiden vuoden aikana työskentelen väsymättä kaikkien esteiden poistamiseen, jotta ne saadaan poistettua yksi kerrallaan sisämarkkinoilta kaikkien hyödyksi. Kiitoksia vielä kerran Tiedän, että tämä parlamentti on merkittävässä roolissa ja että sillä on vahva mandaatti. Olen vastuussa toimistani teille ja sitoudun hyvin tiiviiseen yhteistyöhön kaikkien parlamentin poliittisten ryhmien kanssa. Näiden kysymystenne jälkeen minulla on sellainen vaikutelma, että tämä salkku on yhtä tärkeä kaikille poliittisille ryhmille pienistä painotuseroista huolimatta, mutta tämä on sellainen salkku, joka antaa meille mahdollisuuden luoda kasvua, kehitystä ja työpaikkoja. Kiitos. Uh, thank you very much, Mr. Thank you very much that I survived. Kiitoksia, hengissä selvittiin. Thank you very much, Madam Commissioner. Kiitoksia oikein paljon, hyvä komission jäsenehdokas, kaikista vastauksistanne ja myöskin teidän loppupuheenvuorostanne. Kiitän teitä kaikkia, jotka istutte tällä salissa, kaikkia niitä, jotka seuraavat meitä netistä, tätä hyvin tärkeää julkista kuulemista. Tämän kuulemisen loppuun haluaisin kertoa teille asiaa. Minulla ei ole riittävästi rohkeutta kertoa sitä aluksi. Nimittäin tulen samalta Euroopan unionin alueelta kuin Rova Bienkoska. Ja se on hyvin teollistunut alue. alue. Ja meidän on täytynyt mennä läpi hyvin vaikean keiden uudelleenjärjestelyjen rakennemuutoksen tuolla alueella, joten tästä näkökulmasta hänellä on hyvin paljon kokemusta. Ja miten sitten huolehditaan ympäristöstä samanaikaisesti, kun se on meille erittäin tärkeää. Ja miten kaikki äh, tämä hoidetaan sellaisilla teollisuuden aloilla kuin, teollisu- äh, kuin terästeollisuus, kemian teollisuus, mm, konerakennus ja teillä on myös kokemusta Puolan hallituksesta ja varapääministerinä olemisesta. Ja toivon, että meillä on paljon mahdollisuuksia keskustella seuraavan viiden vuoden aikana, koska kaikki nämä aiheet, jotka mainitsitte, ovat erittäin tärkeitä Euroopan kansalaisille. Ja kiitoksia jälleen kerran kaikille viiden valiokunnan jäsenille, jotka ovat täällä salissa paikalla. Ja ITRE-valiokunnan puolesta haluaisin sanoa, että meillä on vielä yksi hyvä uutinen. Seuraava kuuleminen on maanantaina kello 14.30. Äh, Rova Bratusek. Ja koordinaattorin kokous sitten tietenkin tänään iltapäivällä, mutta toinen puheenjohtaja Vicky Ford tulee teille siitä kertomaan. Kiitoksia vielä kerran. Thank you very much. If you could just bear with... Kiitoksia oikein paljon, jos voitte vielä hetken jaksaa, hyvät naiset ja herrat. Eh, kiitoksia Robien, koska olette selvinneet hengissä, mutta tähän tämä ei ole vielä loppunut. Istukaa vielä hetki, koska teidän pitää vielä selvitä arviointiprosessista. Me olemme kaikki poliitikkoja, me emme ole kaikki samaa mieltä. Jos olisimme samaa mieltä, niin elämä olisi kovin erilaista, mutta nyt meidän on kokoonnuttava ja katsottava, äh, onko enemmistö sitä mieltä, että saatte myönteisen arvion. Joten haluaisin nyt muistuttaa poliittisia ryhmiä siitä, että jos he eh, eivät lähetä eh, koordinaattoria edustajaa seuraavaan eh, kokoukseen, niin silloin heidän äänensä eivät laske tässä arvioinnissa. Tämä on erittäin tärkeää siis tässä arviointiprosessissa, että koordinaattorit ovat paikalla. Sisämarkkinavaliokunnan koordinaattorit tapaavat sitten nyt täällä salissa ja ITRE-valiokunnan koordinaattorit tapaavat kello 18-19 välillä – salissa 5G3 ja kello seitsemältä tänä iltana sekä Itren että Imkon koordinaattorit tapaavat salissa 5G3. Ja tietenkin assosioitujen valiokuntien edustajat tulevat sinne sitten. No niin, nyt meillä on sitten keskustelu demokraattisesti valittujen kollegojen kesken. Kiitoksia.